Arvoisat kollegat, nyt alatamme ensimmäisen osan komission kyselytunnista. Ensimmäisen kysymenen kysymys on herra Papastamkosilta. Herra Barnier, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia kovasti puhemies. Haluaisin kiittää herra Papastamkosta kysymyksestä, joka käsittääkseni kuuluu minun nykytehtäviini hyvin keskeiseltä osin, jotta rahoitusmarkkinat ja talous toimisivat kunnolla. Luottoluokituslaitoksella on tärkeä rooli, kun arvioidaan riskiä yrityksissä. Myös jäsenvaltioiden tai valtioiden tilanteessa tämä osoittaa, että kriisin vuoksi varsinkin, että niiden toiminta on ollut ongelmissa ja seuraukset ovat olleet hyvinkin raskaat aika ajoin. Siksi G20 aika oikein teki hyvin voimakkaan päätöksen, että saadaan uusia määräyksiä hallintotapaa varten, kuten muistan, että hyvät naiset ja herrat, kriisin alkuvaiheessa komissio otti tämän aiheen esille, kantoi vastuunsa ja ryhtyi sääntelemään luottoluokituslaitoksia, koska sitä pidettiin erittäin tärkeänä asiana jo 2009 sy- syyskuussa. Siis Lehman Brothers-yhtiön vararikon jälkeen oli vuosi jo kulunut, niin me haluamme kiittää totta kai herra Kosessia ja parlamenttia sen tekemästä työstä, niin me puutumme näihin ongelmiin, jotka liittyvät laitosten toimintakykyyn. Nämä ongelmat ovat vakavasti myös sitten vaikuttaneet kriisiin. Asetus edellyttää pakollista rekisteröimistä kaikkien luottoluokituslaitosten osalta, varsinkin Euroopan unionin alueella. Siellä on myös tiettyjä tiukkoja vaatimuksia, että voidaan taata se, että päästään eroon mahdollisista eturistiriidoista. Haluan vahvistaa myös luokituksen laatua ja metodologiaa niin, että luottoluokituslaitokset toimisivat avoimella tavalla. Hyvät sitä herrat, minä luotan siihen, että nämä uudet säännöt luottoluokituslaitoksia varten, joista puhuin äsken, merkittävästi kohentavat myös luokitusmenettelyä, lisää laitosten laatua ja läpinäkyvyyttä. Ja se vaikuttaa totta kai myös laitosten ja myös valtioiden rahoitustilanteeseen. Eli tässä nyt olemme mitä tulee sitten Nera Papastamkos siihen, että luotaisiin eurooppalainen viranomainen luottoluokitusta varten, niin se on ollut keskustelussa mukana myös yhtenä mahdollisena mallina tai vaihtoehtona. Nyt meillä on toinen malli. Tämä ajatus totta kai edellyttää tarkkaa arviointia, varsinkin sen ottaa kuka kantaa vastuun. Hyvät edustajat, Tänään ensisijalla kuitenkin on taata se, että ruvetaan 2009 asetusta täytäntöönpanemaan kunnolla, jotta nykyjärjestelmä toimisi uudistetulla tavalla, mutta en sulje kuitenkaan ovea tältä ajatukselta luoda eurooppalainen viranomainen. Se täytyy sitten arvioida sen valossa, valossa mitä vaikutuksia asetuksella on ollut luottoluokituslaitoksiin. Sitä paitsi Asetuksessa on määrättykin tästä arvioinnista ja parlamentille komissio tuo, kuten neuvostollekin tämän arvioin 2012 joulukuussa, mutta voi kyllä vahvistaa sen, että komissio esittää muutosta asetukseen jo niin, että voidaan antaa uudelle eurooppalaiselle rahoitusviranomaiselle ESMAlle kokonaisvastuu laitosten valvonnasta. Te pyysittekin parlamentti, kun neuvotteluja käytiin asetuksesta et, ja valtion päämiehet ovat tästä jo sopineetkin. Olen vakuuttunut siitä, että kun siirretään nyt tämä vastuu uudelle taholle ESMAlle, niin se vielä vahvistaa sääntelypuitteita, joita meillä on Euroopan unionissa. Kiitos paljon. Ja seuraavaksi Stamkos Kiitän Barnieta hänen vastauksestaan ja totean, että herra komission jäsen, että tämä on aihe, jossa parlamentaarista valvontaa aina tarvitaan. Tämä oli tarpeen jo ennen kansainvälisen kriisin alkua ja tässä on paradoksaalista se, että on kansainvälisiä luottoluokituslaitoksia, ja tässä myöskin Euroopan ulkopuoliset yksityisintressit ovat mukana pelissä ja myöskin Yhdysvaltoissa. Ja nämä vaikuttavat Euroopan unionin elimiin ja toivon, että Euroopan unioni toimii nopeammin ja reagoi nopeammin. Sitten haluan tietää, miten työryhmä jakaa luottoluokkaa. Komission jäsen, teillä on puhe. Tiedän, että te olette tähän sitoutunut. Ollut jo pitkään olen iloinen tästä vuoropuhelusta, jota haluatte käydä tänäänkin keskuudessamme. Minä nyt olen vasta ollut muutaman viikon kuitenkin tässä tehtävässä. Huomioin tämän uuden asetuksen, jota edellinen komissio oli esittänyt herra Barroson johdolla. Se kohentaa tilannetta, tulee uusia vaatimuksia – näille laitoksille. Ja minä totesin, että tästä saadaan aikaan edistystä ja kerron sitä myöhemmin. Ja, ja kuten te toivoittekin, Esmahdut on myös valvonta. Olette aivan oikeassa, kun toteatte, että ei ole pelkästään kyse tästä alasta, kun ajatellaan yhtenäismarkkinoita, jotka ovat hyvin yhdentyneet ja siellä on yrityksiä, varsinkin rahoituslaitoksia, jotka eivät enää ole kansallisen luoteltaan. Muistutettakoon, että Euroopan unionissa puolet puolet pankkisektorista jossakin maassa kuuluu jollekin toiselle, toisen maan yritykselle. Siksi tässä on paljon myös rajat ylittävä toiminta ja valvonta kuitenkin säilyy edelleen kansallisena. Tässä on siis työsarkaa yhdentämisen puolesta. Ja totta kai mä on saanut uutta toimivaltaakin näiltä osin. Ja näin on kyse kansainvälisestä ja eurooppalaisesta valvonnasta, kuten toivottekin, mitä se tulee teidän maahanne joka on tästä töyssystä kärsinyt. Meidän on syytä jatkossa olla valppaina. En nyt rupea syyttelemään ketään tapahtumista, mutta aina valppaina täytyy olla, varsinkin kun rahoituslaitokset kertovat valtioiden tilanteesta jotain siitä syystä, että kyse on suverenista valtiosta, jos ajatellaan velkaantumista tai ylipäätään veromaksajien asemaa, niin usein he joutuvat eturintamaan, etulinjalle. Viime lauantaina Matrissa esittenkin valtiovarainministeriöllä, että tulevien kriisin ennakointi ja ennaltaehkäisy on tärkeällä sijalla. Olen tietoinen näistä, näistä päätöksistä ja vaikutuksista, joita päätöksillä on investoijille ja rahoituslaitoksille. Siksi me tarvitsemmekin nyt selkeää johto, johtoa niin, että nämä laitoksetkin kantavat vastuunsa ja niitä valvotaan sen osalta. Eurooppalaiset viranomaiset valvovat niitä esitysten pohjalta, joita tie vielä vuoden loppuun mennessä. Siis sitten herra Obermeier, te olette pyytäneet puheenvuoroa. Kiitos erinomaisesta tiedonannosta. Olen tässä optimistinen, jos todellakin tässä päästään tämän luottoluokituslaitoksen perustamiseen e, Euroopassa. Tässä yhteydessä minua ei kiinnosta pelkästään sen sijaintipaikka, vaan myöskin se, miten eurooppalainen e, luottoluokituslaitos asiallisesti ja rakenteellisesti e, koostuisi. Ja tässä tämän virastonhan täytyy olla myös toimintakykyinen ja haluan tietää, mitä johtopäätöksiä on tämän prosessin aikana aikomus toteuttaa, jotta euroalueen maat pystyvät puolustamaan luottoluokituskykyään. Komission jäsen, teillä on vielä. Hyvä edustaja, Herra Papastamkos kysyy minulta ajatuksesta luoda eurooppalainen viranomainen, joka olisi julkinen luottoluokituslaitos. Minä en ottanut kantaa tähän sellaisenaan, eli mihin suuntaan komissio aikoo tehdä työtä, koska komission esityks asetuksen muodossa, jonka tekin olette hyväksyneet, koskee nimenomaan siihen, että uudistetaan nykyjärjestelmää nykyisten laitosten, yksityisten laitosten osalta halutaan vahvistaa hyvin tiukalla tavalla niitä vaatimuksia, jotka liittyvät läpinäkyvyyteen, ettei tule turistiriitoja. Jos ajatellaan niiden työn nuhteettomuutta, eli tilanne on tämä, asetus on, tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, viipymättä muuten, ja me täydennämme tätä säädöstä myös ESMAn roolilla – valvojana, kun on kyse nyt uudesta virastosta, jota herra Papastamkos tässä ajan takaa, niin en sulje ovea tältä ajatukselta. Tarvitsemme kuitenkin aikaa arvioidaksemme ensin, miten tämä business on ylipäätään vaihtunut, joka oli myös tällaisen eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen takana. Mielenkiintoinen ajatus, mutta sitä täytyy arvioida hyvin huolellisesti, eikä nyt ota kantaa sen enempää siihen, kuka sen perustaisi, miten se toimisi, koska sitä en tiedä. Sitä paitsi tuon kaltainen laitos pakota meidät kysymään, kysymään myös, miten julkinen valta voi puuttua tällaisen laitoksen toimintaan, kun ajatellaan yksityisten luottoluokituslaitosten toiminnan määräyksiä, varsinkin eturistiriitojen kohdalla. Niin tässäpä kysymyksiä, joita on mietittävää. Jos mennään siihen suuntaan, että luodaan uusi eurooppalainen julkinen viranomainen, niin siinä kyllä tarvitaan vakavaa työtä ettei ruveta improvisoimaan mitään. Ensinnäkin mietitään ajan ja painon kanssa, miten asetuksen myötä pystyt uudistamaan tämän nykyjärjestelmän. Sitten ruvetaan miettimään näitä kysymyksiä, jotka minäkin tässä esittelin. Kiitos komission jäsenelle, hyvät naiset ja herrat. Jos joku edustajista ei ole läsnä, joka on esittänyt kysymyksen, niin silloin kysymys lau jää pois. Nyt me olemme kuitenkin erityisolosuhteissa koolle ja me kirjaamme, että nämä henkilöt eivät ole paikalla ja he voivat esittää, saada kirjallisen vastauksen alkuperäiseen kysymykseensä, vaikka tästä ei nyt täällä täysistunnossa keskustella, mutta he saavat vastauksen. Niemet, nimet ovat seuraavat. Vasitis, Valtsitis, Rova Naite. Ja seuraava kysymys eh, eh, komission jäsen Almunialle. Tämä on esitetty komission jäsenelle, jonka oli määrä olla läsnä. Tämä on Liam Aylwardin kysymys. Tämä on kysymys 28 ja koska komission jäsen on paikalla, niin pyydän häntä vastaamaan. Uh, siis herra Almunia on juuri saapunut paikalle, joten hän voisi antaa vastauksen. Jatkamme uh, kysymyksien esittelijä, jotka eivät ole läsnä. Tussas uh, saa kirjallisen vastauksen edustaja Crowley edustaja Ziobro niin ikään. Ja seuraava kysymys. No selvä. Onko komission jäsen vastaamassa paikalla? No hyvä, sitten voimme toivottaa äh, Almunian Oletteko valmis vastaamaan herra Elwaldin kysymykseen? No hienoa. Teillä on puheenvuoro siis. Liam Aylwardin kysymykseen. Thank you very much, Mr. President. Excuse me. I was, uh... Kiitoksia puhemies. Olin hiukkasen ulkopuolella. No niin, eli komissio tarkkaan seuraa näiden älykkäiden puhelimien, älypuhelimien kesitystä, kuten kysymyksessäkin todetaan, niin on uusia markkinoita ollaan nyt synnyttämässä. Komissio on sitoutunut takaamaan sen, että noudatetaan yleisiä periaatteita ja, ja sääntöjä kilpailun osalta. Otetaan huomioon totta kai myös dynaamiset muutokset markkinoilla viimeaikaisia tapauksia Microsoftin ja Intelin osalta ovat osoittaneet, että meidän täytyy ryhtyä voimakkaisiin toimiin, että voidaan hyötyä markkinoilta ja suojella kuluttajia niin, että heillä on niiden vaihtoehtoja tarjolla ja voivat hyötyä innovaatiosta ja tekniikan kehittämisestä. Sikäli, vaikkakin tiedämme, että kaikilla on omistusoikeus oma tekniikkaansa, niin toisen ja kolmannen polven mobiilitekniikassa on huomioitava se, että Komissio huomioi myös muuta tekniikkaa, jolla ei ole omistusoikeutta. Siksi meidän täytyy seurata myös alan kehitystä, minkälaisia yritysmalleja toteutetaan. Komissio tietää, että yhteensopimus on erittäin tärkeää tekniikoiden välillä eri yritystenkin kesken. Näin voidaan estää se, ettei synny pattitilanteita. Siksi komissio on kiitollinen siinä, että on avoimia teknisiä määräyksiä, kun uusia naapurimarkkinoilta tulee uusia toimijoita. Näin voidaan luoda kilpailukykyiset markkinat myös ohjelmissa. Kiitos. Kiitos paljon. Ja Elward saa puheenvuoron. Kiitos vastauksesta. Jos hiukkasen muuttaisin tätä, niin nyt on uusia tarinoita syntynyt myös liittyen siihen, että on tiettyä sensuroita sisällöntöön perustuen, perustuen. Joitakin sovelluksia ei ole edes hyväksytty, koska sisältö on ollut poliittista. Mitä komissio aikoo tehdä sen varmistamiseksi, että kilpailu kasvaisi tiedon saatavuuden osalta myös uusissa tekniikoissa, niin ettei puututa myöskään sananvapauteen? Kirje Pitrope, Herra komission jäsen, teillä on oikeus vastata. Kyllä minä tiedän, että toisessa kysymyksessänne, jonka juuri, juuri esititte, sisältää myös osatekijöitä, jotka voivat luoda ongelmia markkinoille. Me seuraamme tarkkaan. Enkä voi mitään tutkintoja nyt ruveta kommentoita, jotka nyt ehkä ovat käynnissä. Niitä kehitellään, mutta olen täysin tietoinen kyllä että ne kysymykset ja huolenne, jotka sille parlamentissa ovat olemassa. Ja meidän tehtävänämme ja minun tehtävänä kilpailuviranomaisena on seurata tilannetta tarkkaan, ettei synny markkinoilla kovin hallitsevia tilanteita, ettei tule ongelmia käyttäjille ja kuluttajille. Niiden pitäisi hyödyttää heitä eikä saada heitä kärsimään uusissa tekniikoissa. Kiitos. Kiitos. Meillä on kaksi lisäkysymystä. Herra Rybis, 30 sekuntia alkaa. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Meillähän olemme roomin yksi eh, säätelyssä sopineet eh, puhelintietojen eh, siirtämisestä sillä tavalla, että jokainen toimittajan on pystyttävä saavuttamaan jokainen asiakas ja tässä näiden nämä on olemassa kilpailijoita, jotka eivät halua antaa tätä tarvittavaa tukea ja kansainväliset sääntelyt ovat tässä yhteydessä tar- tar- Toinen kysymys, lisäkysymys Obermeier, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. On hienoa, että komissio kilpailuoikeudellisesti käsittelee aihetta. Haluan tietää, onko Euroopan tuomioistuimessa tapauksia, jotka viittaavat analogiseen pääsyn estämiseen ja onko kilpailijoita, jotka ovat yrittäneet toimia toimittajia vastaan the floor. Herra Mr. President. Herra puhemies, liittyen teidän kysymykseenne, minä luulen, että meidän pitäisi yhdistää asianmukaiset säännöt ja kilpailuvälineet. Ajatellaan näitäkin näkökohtia, jotka tulivat esille kysymyksissä ja puheenvuoroissanne niin kilpailuvälineet ovat olleet hyödyllisiä, niitä pitää hyödyntää jatkossakin. En sulle pois sitä, että jossain vaiheessa komissio, kun pitää tilannetta sovellijana käyttää myös sääntelyvaltaansa, olemme aikaisemminkin tehneet näin ja niin voimme jatkossakin tehdä niin. Mielestäni paras ratkaisu olisi se, että sekoitetaan sopivasti kilpailua ja sääntelyä ei niinkään vaihtoehtoisina, vaan täydentävinä välineinä. Tämä teidän kysymykseenne tulee anteeksi. Hyvä jäsen, en ole juristi, en tunne luetteloa yksittäisten kansalaisten valituksista tuomioistumissa. tuomioistuimissa. Kyllä meille tietoa tulee joskus valituksiakin, aina kun joudumme toimimaan, jos olemme sitä mieltä, että saamamme tieto tai valitukset edellyttävät meidän reaktiomme. Tässä kysymyksessä me olemme totta kai hoitamassa joitakin tutkintojakin, jotta en voi kuitenkaan julkisesti ruveta kommentoimaan, koska täytyy tässä olla luottamuksellinen. Kiitos. seuraava kysyjä oli Tussas. Hän saa vastauksen. Kiitämme komission jäsen Almuniaa. Seuraavat kysymykset koskevat komission jäsen Kruusia. Hän ei ole vielä paikalla. Onko totta, että hän ei ole vielä paikalla? Herra Crowleya edustaa edustaja Edward, mutta odotetaan komission jäsen Grossia ja kirjalliset vastauksen saa edustaja Ziobro. Seuraava kysymys on komission jäsen Reenille. Nikolaus Suntisilta numero 32. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Thank you, uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja rahoituskriisi Kreikassa ei syntynyt pankkisektorilla ja julkisella sektorilla. Pankkisektorin kyvykkyys on kuitenkin lisääntynyt johtuen siitä, että pankit ovat olleet alttiita Kreikan joukkoaikakirjolainoille ja näkymille taloudessa. Me olemme tehneet oman analyysimme Kreikan taloudesta ja rahoitusjärjestelmästä. Otetaan huomioon myös kaikki tiedot, jotka liittyvät luottolaitoksiin komissio valvoo ja seuraa huolellisesti myös finanssitoimia, joita Kreikan viranomaiset ovat kertoneet toteuttavansa marrasku- maaliskuussa niin, että 2010 tavoitteet talousarvossa saavutettaisiin. Me seuraamme hyvin tarkkaan pankkialan kehitystä Kreikassa. Noin 8 prosenttia varoista ovat valtion tai lainoina. Ja, ja todennäköisesti tänäkin vuonna prosenttimäärä on sama, koska talous on heikossa jamassa. Lisäksi pankit riippuvat kovasti keskuspankin uudelleen rahoituttamisesta lyhyen aikavälin rahoituksessa niin, että koska ne eivät saa kansainvälistä rahamarkkinoilta luottoa. Me haluamme varmistaa sen, että mikrorahoitus vakaus säilyy euroalueella EU-ssa. Pankit ja muut maatkin ovat alttiita Kreikan kriisille, koska heillä Saksassa ja Ranskassa varsinkin on valtion velkaa. Vaikka altistuminen ei ole kovin vakavaa, ajatellen osuutta PKTstä, niin kuitenkin niiden merkitys on aika paljon yksittäisten pankkien taseissa. 10 prosenttia Kreikan pankkien taseista on Itä- ja Etelä-Euroopassa kiitokset tästä vastauksesta. On totta, että Kreikassa pankeilla on ongelmia ja epävarmuutta on ilmassa myös Kreikan julkisessa taloudessa, mutta minä haluaisin kuitenkin täsmentää sen verran että aina kun Kreikka ilmoittaa luottotoimista ja lainatoimista, niin silloin sitten nämä luottoluokituslaitokset ryhtyvät toimiin ja laskevat Kreikan uskottavuutta ja Kreikan luottokelpoisuutta. Ja tämä on kyllä kovasti ikävää. Eivätkö nämä luottoluokituslaitokset pitäisi asettaa myös kyseenalaisiksi, koska nehän ovat amerikkalaisia ja Euroopan keskuspankki ikään kuin hyväksyy ne suoraa päätä luotettavina toimijoina tarousmarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla. Minun mielestäni se ei ole oikein. Onko mahdollista, että unioni ja unionin toimielimet eivät ota ollenkaan varteen näitä tehtyjä muutoksia? Well, uh, Mr. Chairman, uh, No, puhemies, kuten juuri totesin, komissio omassa erittelyssään huomioi luottoluokituslaitokset, mutta myös oman analyysinsa Komissio seuraa hyvin tarkkaan tilannetta julkisella sektorilla, kuten myös pankkisektorilla Kreikassa, niin että voimme tehdä omat johtopäätöksemme. Niiden johtopäätösten pohjalta teemme neuvostolle sitten esityksiä luottoluokituslaitosten toiminta on kokonaan toinen juttu. Ne ovat yksityisiä yrityksiä. Vaikutusvalta on kuitenkin suuri rahoitusmarkkinalla, mutta se ei kuitenkaan kuulu komission vastuulle tietenkään. Kaksi lisäkysymystä samaan aiheeseen. Messerschmidt, olkaa hyvä 30 sekuntia. Tak for det, formand. Vi er jo alle sammen meget optaget af, Øh, øh, Me kaikki olemme tiivissä pohtimassa sitä, mitä voidaan tehdä finanssikriisin ongelmien ratkaisemiseksi. Medioissa olette, herra komission jäsen, tehnyt ehdotuksen, että jäsenvaltioiden tulisi tulevaisuudessa niiden, esittää niiden talousarvioluonnoksensa komissiolle ja e, e, e, keskusteltavaksi ennen kuin niistä tehdään päätöksiä. Haluaisin vähän syventää riittävää tietoa tästä. Eli sitä, siitä kuulla, että komissio tarkastaa maiden talousarvioluonnokset ennen kuin niiden omat parlamentit. Kolau. Kiitokset sitten herra Papanikolaou. Kiitokset komission jäsenelle vastauksesta. Minä olen kovasti kiinnostuneena kuunnellut näitä välittämiänne tietoja ja komission kantaa No, yritän päästä niistä nyt johon, joihinkin johtopäätöksiin. Jos hyvin lähellä tulevaisuudessa toisessa euroalueen maassa tapahtuisi juuri samoin ja sitten markkinapaine ja luottolaitokset toimivat niin kuin Kreikankin tapauksessa, niin noudattaako jotain toista johdonmukaisuutta vai tätä samaa? Eli onko tämä Kreikkaan kohdennettu toimintatapa ratkaiseva sitten kaikki muutkin euroalueen rakenteelliset ohjelmat, jotka voivat tietysti hyökätä muihinkin valtioihin. Kiitokset tästä ja sitten komission jäsen. Uh, Kiitos herra puhemies. Ensinnäkin haluaisin palauttaa mieleen, että minä vastaan näihin kysymyksiin herra Rehnin sijaan, joka on sairastunut. Ei oikeastaan nyt kuulu minun salkkuuni, mutta nämä esityt kysymykset, jotka liittyvät kansallisiin talousarvioihin, niin keskustelimme ensi kertaa tästä viime viikolla kollegiossa. Siis minkälaisia toimia pitäisi ryhtyä tekemään. Ajatellen jatkovalvontaa ja seurantaa, totta kai siihen puututaan myös. Mutta totta kai tehdä selväksi myös, että ei mitään päätöstä ole tällä haava olemassa. Tämä on vain yleistä keskustelua sen varmistamiseksi, että asiasta keskustellaan asianmukaisella tavalla kollegiossa. Varmastikin aikanaan teemme sitten omat esityksemme, sitten voitte komission jäsenen kanssa keskustella. Sitten toiseksi, vaikka ei mitään syytä ottaa kantaa toisella tavalla Kreikkaan sen eri samalla tavalla kuin muihinkaan valtioihin, mutta, mutta jos olisi kyse jostain muusta valtiosta, niin ihan samat standardit meillä olisi. Kiitokset. Toivotamme myös tervetulleeksi komission jäsen Neli Kruusin. Me olemme saaneet äh, kysymyksen numero 30, herra Crowlin kysymys se, että häntä edustaa Ervart, mutta komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, <clears throat> herra puhemies. Maailmassa, joka liikkuu nopeasti kohti digitaalista aikakautta, Euroopan täytyy olla valmis uusimpiin infrastruktuureihin taataksamme huomisen kasvun. Vuoden 2009 maaliskuun neuvosto asetti selkeät tavoitteet niin, että voidaan sataprosenttisesti kattaa tämä 2013 mennessä. Euro, EU 2020 strategia on vielä vienyt asetta eteenpäin niin, että meillä on laajakaista kaikille eurooppalaisille 30 megabitin tasolla, myös maaseutualueella muuten. Ja 50 prosenttia saisi jopa 100 megatavun vauhdin. Tämä on yksi seitsemästä lippulaivahankkeestamme EU 2020. Me haluamme edistää nopeita internetyhteyksiä Euroopassa. Sitä ollaan hyväksymässä aika pian. Sen perään tulee kolme asiaa kirjalaajakaistoihin liittyen. Ensinnäkin tiedonanto, yksityiskohtinen myös esityslistan toteuttamisen osalta toiseksi myös suositus liittyen saatavuuteen. Siinä halutaan selkeyttää oikeusperustaa niin, että voidaan rohkaista investointia nopeisiin yhteyksiin. Ja kolme, e, myös radiotaajuuspolitiikkaohjelma, joka on oleva perusta komission strategiassa saada lisää taajuuksia myös langattomilla yhteyksille. Puhemies, toimet nopeuttaa nopeita yhteyksiä laajakaistoja eivät liity pelkästään komission toimintaan, vaan siellä on esityksiä myös jäsenvaltioille. Nämä esitykset keskittyvät myös kansallisiin, liittyvät kansallisiin laajakaistastrategioihin niin, että saadaan yksityistä pääomaa, investointeja käytetään, erilaisia sääntöjä, selkeytetään määräyksiä. Näin jäsenvaltiot voivat, voivat kustannuksia leikata investoinneissa, näin ne ovat elinkelpoisempia. Siellä keskitytään myös siihen, että voidaan kuroa umpeen rahoituskuilu käyttäen rakennerahastojakin niin, että voidaan puuttua nopeisiin yhteyksiin silloin, kun niitä ei, ei ole olemassa kannustajien puutteen vuoksi tai, tai julkista rahoitusta. Omalta osaltaan komissio miettii myös muita vaihtoehtoja, joita on tarjolla, niin että voidaan lisätä sekä julkista että yksityistä rahoittamista, niin että tavoitteet saavutettaisiin. Rahoitusjärjestelyt ovat myös yhtenä vaihtoehtona, että voidaan kuroa umpeen tätä kuilua, ajatella mitä tarvitaan ja mihin markkinat ovat valmiita vastaamaan. What happened? Ah. Uh, Herra hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komission jäsentä hänen vastauksestaan. Komission jäsen, kun me elämme nyt maailmassa, joka on yhä digitaalisempi, ja kuten itsekin totesitte, niin oikeastaan arki toimii aika paljon jo verkossa, niin minulle sitten yksi väestöryhmä, joka on jäänyt syrjään ovat vanhukset. Heillä ei ole käytössä internetiä tai hyvin vähän. Kysyisinkin, mitä voidaan tehdä sen varmistamiseksi, etteivät he jää yhteiskunnan ulkopuolelle? Mitä voidaan tehdä heidän auttamiseksemme? Komission jäsen, olkaa hyvä. Mr. President, Herra puhemies, ei pelkästään komissio, vaan neuvostokin, jotka tekivät tärkeän ja viisaan päätöksen niin, että meillä on ohjeelliset tavoitteet 100 prosentin kattavuuden osalta 2013 osalta 100 prosenttia on 100 prosenttia. Eli totta kai kaikki tulisi tämän 100 prosentin piiriin. Lisäkysymys 30 sekuntia. Uh, thank, you very much, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia Kraudille tässä kysymyksestä. Olen tiennyt, että Irlannissa on uusi langaton laajakaista yhteys tarjolla maaseutualueellekin. Hieno aloite sitä, paitsi ennen kaikkea komissiossa kysyisin aiheesta, joka tuli minun tekemässäni työssä, joka liittyy valtion tukikriteereihin niin, että voidaan tukea paikallisia laajakaista aloitteita. Jotkut paikallisviranomaiset tietääkseni ovat pyrkineet tekemään yhteistyötä julkisten viranomaisten kanssa niin, että kysyntää voitaisiin vahvistaa. Ja näin tulisi hyvä paketti rahoittajilla, mutta ilmeisesti jossain vaiheessa tätä on pidetty tukisääntöjen rikkomisena. Kysyisin, nyt voisitteko tukea näitä hankkeita antamalla suuntaviivoja valtion tukikriteereistä. Näin nämä kumppanuudet julkisen ja yksityisen kesken auttaisivat myös samaan aikaan universaalit palvelut. Kiitoksia. Sitten Rovat Sikau. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Nyt kun Euroopan unioni joutuu kärsimään tästä talouslamasta, niin ajatellaan, että miljardia euroa voitaisiin ohjata taata, taataksemme tämän internetyhteyksien saamisen kuitenkin koko Eurooppaan. Ja minä pitäisin tätä hanketta äärimmäisen tärkeänä. Tahtoisin olla varma siitä, että tämä miljardi euroa, joka hankkeelle oli varattu, myös hoidetaan. Herra komissio, rouva komissio jäsen, olkaa hyvä. I'm grateful for... Olen kiitollinen tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Todellakin Aivan oikein on mainittu, että ei ole kyse pelkästään kuiduista tai kaapeleista, vaan myös satelliitista ja langattomasta, kun nyt vastaan jäsenelle, että on kyse 100 prosentin kattavuudessa, niin en kertonut, miten se sitten toidet, hoidetaan, niin sanoakseni, tai siis miten niin ratkaistaan ongelma. Mutta muuten olen aika myönteinen Irlannin suhteen. Ajatellaan heidän investointitasoaan, kun tarjoutui tilaisuus käyttää rakennerahastojen varoja, varsinkin keskittyen tämän tyyppisiin asioihin, niin Irlanti todellakin tarttui tilaisuuteen. Noin 50 prosenttia vajaat, 50 prosenttia, jos vertaa tätä muihin jäsenvaltioihin, niin täytyy kyllä sanoa, että olin hiukkasen surullinen. Jätettiin vain kolmannes. Ei edes ylipäätään tartuttu tilaisuuteen ja investoitu tämän tyyppiseen perusrakenteisiin, koska se on tulevaisuuden hyväksi. Näin voidaan elvyttää taloutta ja luoda työpaikkoja. Mutta joskus tässä panen sormeni ristin ajatellen myös kokemustani edellisestä virastani niin olen valtiotukien määräyksiäkin tarkistanut ja näissä tarkistuksissa oli mukana myös hanke, joka liittyy laajakaistaan. Todellakin me annoimme ikään kuin enemmän osviittaa sen osalta, missä määrin ja miten paljon sitä voitaisiin käsitellä. Muuten tässä selvitetään myös Euroopan investointipankin mahdollisuuksia niin, että he voisivat käyttää varojaan ikään kuin, että voitaisiin tukea näitä insinöörihankkeita. Minä luulen, että jos ajatellaan tätä hiljattaisia tarkistamisia valtiotukisäännöissä, niin tiedämme, mikä on hyväksyttävissä, mikä ei sitä voisi. Aina voi kysyä Almunian väeltä osviittaa, älkää epäröikö, kun epävarmuutta on ikään kuin. Mutta meidän täytyy olla tietoisia kuitenkin siitä, että nyt on kyse julkisen ja yksityisen kumppanuudesta. Ja se saa paljon aikaan tämän tyyppisissä asioissa. Totta kai kaikki riippuu jäsenvaltiosta myös. Kaiken kaikkiaan kuitenkin kun meillä on tavoitteena 100 prosentin kattavuus, niin tässä nyt toistan itseäni, niin me teemme työtä hyvän tavoitteen puolesta ja sitten 50 prosenttia ensin ja sitten 100 prosenttia ja mitä 100 megatavua, mitä sanoa. Kyllä minä tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta todellakaan on kyse valtavasta askelista eteenpäin laajakaista hankkeessa. Todellakin on syytä kiinnittää huomiota tähän sikälikin, että se voidaan toteuttaa vielä ennen 2011. Paljon kiitoksia komission jäsenelle. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen herra Reenille. Ja kyse on kysymyksestä numero 33 de Hucht edustaa Reeniä. Posselt on esittänyt tämän kysymyksen. Komission jäsen, olkaa vaan hyvä. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos herra puhemies. Taloudelliset hyödyt euron käyttöönotosta ovat tärkeitä asianomaiselle maalle, mutta koko euroalueelle. Tietoja löytyy muun muassa komission EMU 10 raportista vuodelta 2008. Perussopimusten mukaan kaikki jäsenvaltiot joutuvat liittyvän euroalueeseen, kunhan täyttävät ehdot. Tanska, yhdistynyt kuningaskunta ovat kuitenkin saaneet aikaan poikkeuslausekkeen jäädäkseen euroalueen ulkopuolelle. Jos Tanska ja yhdistynyt kuningaskunta päättävät hakea jäsenyyttä euroalueeseen, niin he joutuvat noudattamaan samoja lähentymisarvioita kuin mikä tahansa muukin maa, kun on muidenkin valtioiden kohdalla tapahtumia, jotka ovat jo liittyneet euroalueeseen. Komissio tukisi heidän valmisteluitaan, mukaan lukien myös valmistelut itse ö, muutoksen Ruotsilla ei ole mitään poikkeuslauseketta olemassa. Tällä haavaa Ruotsi ei täytä kaikkia kriteereitä euron käyttöön ottamisen osalta, varsinkaan se ei ole mukana ERM 2. Osa sen keskuspankkilainsäädännöstäkin edellyttäisi muutoksia, jotta se olisi eurojäsenyyden mukaista. Kuitenkin komissio on sitä mieltä, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät vielä pysty täyttämään kaikkia lähentymiskriteereitä euroon liittyäkseen, pyrkikööt ainakin näiden ehtojen täyttämiseen. Paljon kiitoksia. Nyt posseat 30 sekuntia. Pari täydentävää asiaa, herra komission jäsen. Komission pitäisi tukea Ruotsia täyttämään sen velvollisuudet. Tätähän ei voi mielivaltaisesti jättää. Mitkä on Viron tilanne? Uskotteko, että Viro tule, otetaan mukaan euroalueessa? Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, uh, uh... Kiitos puhemies. Kuten aivan oikein totesin, Ruotsi ei täytä tiettyjä kriteereitä. Mainitsin, että yksi kriteereistä on se, että tai ongelmana se, että se ei kuulu ERM2 ja myös keskuspankki lainsäädäntö pitäisi muuttaa sopivammaksi euroalueeseen. Nämä ovat kriteereitä, jotka voidaan täyttää, eivät ole taloudellisia kriteereitä, mutta jos ajatellaan vajetta tai jotain muuta ryhdymme toimi, niin sitä olisi hyvä kysyä asianomaiselta komission jäseneltä herra Reeniltä. Valitettavasti hän on nyt sairastunut. Sitten Virosta itse tiedän sen verran, että tässä ollaan vielä miettimässä konvergenssi kriteereitä, mitä päätöstä meillä ei ole komissiossa tehty. Kiitoksia. Sitten menemme tänne seuraavaan Papanikolaulun kysymykseen numero 34 komission jäsen. Mr. Commissioner, you have the floor for responding to questions. Niin, komission jäsen, voitte vastata nyt kysymykseen 34. Excuse me. Anteeksi, puhemies. Indikaattorit ovat osoittaneet viime vuosikymmenen aikana, ei ole ollut yhteyttä siinä, miten palkka, palkat ja tuottavuus ovat kehittyneet Kreikassa. Tämän myötä on syntynyt kilpailumenetyksiä, ne näkyvät myös vajeissa ja siinä, että vientimarkkinoita menetetty. Työmarkkinat ovat olleet hyvin jäykät. Nämä ovat kaikki olleet tärkeitä tekijöitä siinä, että palkat ovat nousseet Kreikassa ja näin työyksikkökustannukset ovat korkeammat kuin täikempillä kilpailijoilla. Jos ajatellaan kotimaan kysyntää, niin se on johtanut lähinnä kasvuun Kreikassa, varsinkin kun kotitalouksien tulot ovat kasvaneet ja valtio on myös käyttänyt paljon varoja. Yli 80 prosenttia on kasvanut viime vuosikymmenellä äh, tulot asukasta kohden. Tämä on johtanut myös siihen, että vaje on kasvanut ja näin ei ole maksettu korkoja ja se on johtanut myös kauppataseen vajeeseen ja ylipäätään epätasapainoon taloudessa. Hallituksen tarpeet ovat johtaneet siihen, että julkinen sektori sektori on käyttänyt suurin osa rahoituksesta, jota tarjolla ollut yksityisellä sektorilla. Se on puolestaan vaikuttanut kielteisellä tavalla näkymiin taloudessa. Kaiken kaikkiaan palkka, maltti ovat olleet tärkeässä osassa, kuten myös leikkaukset julkisella sektorilla. Tässä tarvitaan tiukkoja toimia nyt, jotta Kreikan talous pääsisi jälleen raiteilleen, olisi kilpailukykyisempi ja voitaisiin saada aikaan finanssipuolella tasapaino. Me olemme tietoisia, että palkkamaltti ja verot voivat noustessa olla lyhyellä aikavälillä kielteisiä, mutta ne ovat kuitenkin välttämättä toimenpiteitä, jotta markkinat saisivat palautettua luottamuksensa Kreikkaan. Näin voidaan luoda perusta kestävämmälle kasvumallille Kreikan taloudessa. Pitkällä aikavälillä Kreikka on hyväksynyt hyvin kunnianhimoisen ohjelman leikkaakseen vajettaan ja kohentaakseen julkista talouttaan. Kreikan hyväksymät toimet ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan myös verotuloja saada lisää. Ja Euroopan komissio on ollut kiitollinen tästä. Euroryhmä, keskuspankki ja kansainväliset pankitkin ovat olleet kiitollisia tästä. Vakausohjelma ja helmi-maaliskuussa julkaistu ohjelma ylipäätään johtavat siihen, ettei pelkästään leikata palkkoja, virkamiesten osalta, vaan myös lomia leikataan muun muassa pääsiäislomiolta, mutta tämä vaikuttaa myös veronkantoon, koska me haluamme saada verokannan laajemmaksi. Maaliskuussa komissio totesi, että Kreikka on toteuttamassa neuvoston päätöksiä 16. helmikuuta vuodelta 2010. Kreikan viranomaiset myös 3. päivä maaliskuuta esittäneet muita toimia, että tavoitteet saavutetaan talousarviossa tämän vuoden osalta. Kirjus eh, Papa Nikolaou, ja 30 Herra Papa Nikolaou, 30 sekuntia teille. Hyvä komission jäsen. Kreikan tilasto Tieteilijät ovat ilmoittaneet, että työttömyys Kreikassa on 11,3 prosenttia sitä luokkaa ja 45 prosenttia työttömistä on alle 30-vuotiaita, eli 25-30-vuotiaiden välissä on 14,6 prosenttia työttömiä. Ja tämä nuorten väestö joka tapauksessa Kreikassa muutenkin on nauttinut hyvin alhaisia palkkoja, jopa alhaisempia kuin eurooppalainen keskiarvo. Ja tämä tilanne nyt vain näyttäisi entisestään pahenevan. Meidän täytyy nyt hyvin tarkkaan seurata tätä tilannetta, koska työttömyys luo koko Kreikan, yhteis- Kreikan yhteiskuntaan tietynlaista aihe, huolta ja hermostuneisuutta. Ja nyt täytyy miettiä, miten ongelma voidaan ratkaista ja voidaanko uusien komission keinojen avulla jo todella ratkaista asiat. Komission jäsen, olkaa hyvä. President, uh, Kiitos puhemies. No, totta kai olemme kovin huolestuneita työttömyydestä Kreikassa, eikä pelkästään Kreikassa sitä paitsi, vaan muuallakin yhteisön alueella, anteeksi, unionissa puhujakorjaa. Mutta toisaalta on myös tärkeää se, että talouden perusperiaatteita äh, noudatetaan, jos tietyn ajan palkat nousivat nopeammin kuin tuottavuus. Se on ollut kielteinen vaikutukselta. Näin on käynyt Kreikassa nimenomaan, mutta ymmärrän toki, että tämä on valtava ongelma, nuorille varsinkin. Ja me aktiivisesti seuraamme tilannetta, mutta niin ikään olemme sitä mieltä, että pitkän aikavälin äh, rahoitusvakaus yhdessä euromaassakin on aika tärkeää. Kiitoksia vielä lisää kysymys. Tähän on 30 sekuntia. Kiitoksia. Niin, minun kysymykseni on periaatekysymys ja se seuraa tätä kirjallista kysymystä. Komission jäsen on juuri sanonut meille, että meidän täytyy yksityissektorilla Kreikassa myös vähentää työpaikkoja. No mihin tämä komission ajatus perustuu? Ja mitä Kreikan tulee tehdä. Tässähän kovasti Kreikkaa painostetaan monesta suunnasta. Tässä kyse on tietysti yhteisöjen politiikasta, mutta eikö eläkkeet, palkat, julkinen sektori ole kansallista politiikkaa? Eli miten, millä oikeudella tällaisia eh, väitteitä esitetään täältä komissiosta käsiin? Miten tällaisia suosituksia voidaan antaa Kreikan taloudelle? Komissio jäsen, olkaapa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Emme tietenkään vaadi, että työllisyyttä leikataan yksityisellä sektorilla, mutta on nähtävissä, että työttömyys kasvaa, eikä pelkästään Kreikassa, vaan suuressa osa Euroopan unionia rahoitus- ja talouskriisin takia. Sen sijaan toteamme, että meidän täytyy Kreikan talouteen puuttua tavalla tai toisella, jos haluamme, että se olisi kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä niin, että säilytetään myös emun tasapaino. Se on nimittäin ensiarvoisen tärkeää koko Euroopan unionin talouden. Ei, valitettavasti tämä on tulosta politiikasta, jota on harjoitettu jo tietyn ajan. No niin, kiitoksia. Tästä seuraava kysymys on numero 35. Se on herra Kosan esittämä. Ja olkaapa hyvä, komission jäsen voitte vastata. Number 35. Numero 35. Thank you. Uh, Kiitos herra puhemies. kun erityisesti syksyllä 2008 talouskriisi iski Unkarin, me päätimme nopeasti tukea railla paketilla Unkaria 6,5 miljardia euroa. Se oli yli puolet siitä summasta, joka annettiin euroalueen ulkopuolisille maille tuolloin. IMF ja Maailmanpankki antoivat myös lainoja. Kaiken kaikkiaan siis summa oli 20 miljardia. Ilman tätä apua voidaan sanoa, että Unkari olisi kärsinyt paljon enemmän taloudessaan, kun ajatellaan tätä 6 prosenttia miinusta, joka viime vuonna oli nähtävissä. Tänä vuonna on tapahtunut vakauttamista. Sitä paitsi hallitus on myös menettänyt paljon luottoja vapailla markkinoilla ja siksi tarvitaan tiukempia ohjelmia. Näin on kuitenkin kaiken kaikkiaan pystytty lieventämään taatumaa. Työllisyys on kuitenkin heikentynyt. Kuitenkin kansallisen avun on pystytty jotenkin lieventämään sosiaalisia vaikutuksia, joita kriisillä on ollut tämä, koska varsinkin haavoittuvimpia väestönosia. Totta kai jos ajatellaan sitä, että ohjelma olisi uskottava ja sijoittajat palausivat myöhemmin. On erittäin tärkeää, että hallitus toteuttaa strategiaa mukaan lukien myös finanssitoimien osuutta. Totta kai lähipäätösperiaatteen nojalla jäsenvaltiot ovat vastuussa sosiaalipolitiikassa. Politiikasta. Olemme kuitenkin antaneet tukea hallituksen toimille niiden tarkoituksena on saada aikaan säästöjä talousarviossa, kohdentaa paremmin myös menoja varsinkin alempiin palkkaluokkiin. No niin, kiitoksia. Sitten Rova Gell, 30 sekuntia. Köszönöm a szót, eh, elnök úr, és köszönöm a választ. Kósa képviselő úr. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia komissaarissa vastauksesta herra Adam Koshan puolesta haluaisin esittää kommentin. Kuitenkaan Unkari ei pystynyt hyödyntämään elvyttämisohjelmien ohjelman varoja kaiken kaikkiaan. Nimittäin me emme pystyneet käyttämään IMFn voimavaroja työllisyyden vahvistamiseksi. Tässä on kyse varsinkin vammaisten työllisyydestä. Tämä johti ristiriitaan ja pyytäisin, että komissio vastasi tähän. Komission edustaja, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia, puhemies. En ole vastuussa tästä aiheesta komissiossa. Minusta vaikuttaisi siltä, että parlamentin jäsen viittasi siihen, että olisi sadan miljardin paketti, mutta jäsenvaltiot itse ovat sitä rahoittaneet. Kun jäsenvaltiot saivat luvan siihen, ei ollut kyse rahasta, joka olisi, olisi ollut jäsenvaltioiden käytettävissä. Sata miljardihan oli se vaje, joka oli talousarviossa, mutta Unkarissa kävi niin, että tarvitti vielä lisää 20 miljardia Unkarin käyttöön. Näin ei ole käynyt muiden maiden kohdalla. Heillä on ollut lupa toimiin vain sen osalta, että pääsivät kriisistä yli. Mutta mitä maksuja ei ole annettu näille jäsenvaltioille? Sitten herra Hundis, olkaa hyvä, 30 sekuntia. Kirje Petrope, ja padis pudosate. Niin, komission jäsen juuri saimme teiltä vastauksen. Mielestäni vastauksenne ei kuitenkaan ollenkaan vastaa nyt tätä kysymystä. Kreikan kysymys nimittäin vaatii seuraavanlaista pohtimista myös. Oletteko miettineet kansainvälisen valuuttarahaston puuttumista unionin asioihin ja eurooppalaisiin kysymyksiin. Kysymykseni on siis seuraava. Onko komissio todellakin miettinyt tarkasti sitä, minkä takia kansainvälinen valuuttarahasto nyt on toiminut keskellä Eurooppaa ja mitä artiklaa on ajateltu sovellettavan siihen, että FMI voi osallistua nyt Euroopan unionin erilaisiin prosedureihin. Minkä takia me emme ole etsineet Kreikkaan jonkinlaista eurooppalaista ratkaisua niin kuin kuitenkin artikla 102, kohta 2 vaatisi. Komission jäsen, olkaa hyvä. Lyhykäisesti puhemies, jos IMF puuttuisi Kreikassa asioihin, niin totta kai se olisi Kreikan pyynnöstä. Ei, välttämättä yksipuolisesti ryhdy toimiin, kuten tiedätte, kuten varmasti jäsenkin tietää. Tästä on olemassa Euro, Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken ja emun kesken sopimus ryhtyä yhteisiin toimiin unionin jäsenvaltioiden kesken yhdessä IMFn kanssa. Mutta tämä tapahtuisi vain jäsenvaltion pyynnöstä siis Kreikan kohdalla käsittääkseni on tällainen tapahtunutkin ja siitä keskustellaan tietääkseni. Kiitokset. Sitten seuraava kysymys on numero 36. Rouva Eleni Teo Charulta, komission jäsen, voitte vastata tähän kysymykseen. Well, uh, Mr. President, uh... No, herra puhemies. Tämä nyt oli sitten kenen kysymys? Joo, selvä, nyt se löytyi. Mutta, mutta, mutta pyytäisin kuitenkin ystävällisesti, että, että päättäisimme keskustelua, koska minä korvaan nyt on herra Reeniä. Yleensä kahdeksalta lopetetaan, minulla on muita sitoumuksia. Tämä on nyt minulla aika ongelma. No, no Kommentteja ohi mikrofoni. Ei, en voi jäädä, ei ole aikaa. Kommentteja ilman mikrofonia. On todellakin vaikeuksia Euroopan unionissa. Ja en, ei voida ajatella, että sanoa, että komission jäsenellä on mukaan aikaa. Jos ei teillä aika, minä olen parlamentin jäsen, minulla on kysymys täällä, minullakin on sitoumuksia paljon. Minä olen istunut täällä jo pitkään ja odottanut kysymykseni tuloa. Joo, annettiin tyhmiä vastauksia, kyllä minä nyt vaarin sentään vastausta. On todella ylimielistä sanoa, että ei teillä aikaa ole. Well, it's up to the, to the... No puhemies, päättäköön tästä, mutta tehtäköön selväksi, että minä en vastaa kysymyksiini, joita minulla on esitetty, vaan korvaan herra Reeniä. Hän on sairastunut, hän ei voi olla paikalla. Näin nyt tässä on käynyt, mutta sanokaa se puhemiehelle. Totta kai minä luotan hänen arvovaltaansa parlamentissa, ei se ole minun tehtäväni. The, uh, right to... Olette oikeassa, että kun sanotte, että on tässä ongelma korvata herra Reini, joka on valitettavasti ei voi olla paikalla, vaikka kyllä ovat tärkeitä, mutta 20-30 kyselytunnin piti loppua meidän ohjelmassamme. Ja kun olosuhteet nyt ovat, mitkä ovat, emme voi tietenkään teitä sitoa tuolinkaan, mutta voi vain kertoa, että nyt odotetaan, että kun valitettavasti te olette nyt korvaamaan Reenin, niin teidän täytyy se toteuttaa kaikkien kysymysten osalta. Pyydän vastaamaan Teo Haaruksen kysymykseen. Kiitos puhemies. Ymmärsin, että kahdeksan olisi ollut, mutta kuten totesinkin jo, ja te totesitte, te täällä puhetta johdatte ja päätätte, mitä minä tehdään, minä jatkan tapahtuipa mitä tahansa. Talouskriisi, joka vaikutti myös makrotalouteen, ja se on kaikkein pahimpia, mitä on ollut toisen maailmansodan jälkeen laajuudessaan ja kattavuudessaan. Se on vaikuttanut maailmantalouteen mukaan lukien myös Euroopan unionin ja euroalueeseen. Siksi väistämättä myös Kyprokseen, vaikkakin se on pieni, mutta avoin talous. Alustavien arvioiden mukaan Kyprokselta BKTL on supistunut 1,7 prosenttia 2009. Ensi kertaa Kyproksella on ollut negatiivista kasvua viimeisen 35 vuoteen. Tällainen epäsuotuisa tilanne taloudessa se, että ei ole myöskään olemassa varoja ja osittain finanssipolitiikka on kiristynyt Euroopan äh, unionin elvytysohjelman myötä Unohtanut sen, että julkistalous on kärsinyt. Jos ajatellaan tietoja, joita on Kyproksen viranomaisen saatu maaliskuussa 2010 ja mitä Eurostatkin on kertonut, niin vaje on ollut 6,1 prosenttia BKTLstä ja vel- velkaantumisaste on 56 prosenttia ollut 2009. Vakaus- ja kasvupaketti edellyttää, että komissio laatii kertomuksen siitä, jos on vajetta, joka on yli 3 prosenttia BKTLstä. Nyt komissio on juuri valmistelemassa tällaista kertomusta Kyproksen osalta. Kunhan se on valmis, se esitellään neuvostolle, jonka sitten päättää siitä, onko vaje liiallinen. Jos niin päättää, se antaa suosituksia Kyprokselle myös määräajan osalta niin, että ryhdytään korjaustoimiin. Tällä välin Kyproksen hallitus on myös lähettänyt päivitetyn vakauttamisohjelmansa ja strategiansa vuoteen 2013 asti. Nyt komissio on arvioimassa näitä päivitettyjä tietoja ja valmistelee suosituksia neuvostolle. Kiitos. Κυρία Θεοχάρους για 30 δευτερόλεπτα. No niin, kiitokset tästä. Sitten Θεοχάρους, 30 sekuntia, olkaa hyvä. Kiitokset. Hyvä komission jäsen. Olisi kovasti ikävää, jos ette vastaisi, olisi vastannut tähän kysymykseen, mutta vielä tahtoisin toivoa seuraavaan vasta, seuraavan vastausta. Jääkö Kypros myös selvän valvonnan piiriin ja oletteko tämän konvergenssiohjelman takana, jonka Kypros on esittänyt? Komission jäsen, olkaa hyvä. Commissioner, you have the floor for the answer. teillä on nyt puheenvuoro vastausta varten. No, herra puhemies, voin vain toistaa se, mikä sanoisin, että tätä arvioidaan ja se on normaali menettely, jota on ko- käytetty kaikkien kohdalla, Kyproksen kohdalla, jos komissio on sitä mieltä, että tämä on liiallinen vaje, se tekee suosituksensa Kyprokselle. Selvä. Sitten numero 37, herra Schmidt-Schmidtin kysymys. Komission jäsen voi sitten vastata varmaankin tähän kysymykseen. Number 37. Numero 37. Thank you, uh, Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, vaikuttaisi siltä, että ajattelette, että Kreikan politiikka ei voisi muuta tilannetta omilla toimilla. Tämä ei pidä paikkaa, jos ajatellaan Kreikan hallituksen velkakirjojen korkeita korkeus. Se johtuu siitä, että markkinat niin määrävät. EKPn korot ovat historiallisen alhaiset ja keskuspankki on antanut myös käteisvaroja tukeakseen myös Kreikan että Euroon osallistuminen edellyttää kuitenkin, että käytetään muita kanavia kuin kursseja. Komission asiakirjat osoittavat muun muassa kertomus vuodelta 2008 emun osalta, että sopeutuminen euroalueeseen ei ole aikaisemmin ollut riittävän sopuisaa. Siksi olemme korostaneet tarvetta harjoittaa monenkeskistä valvontaa. Vahvistetaan myös vertaisryhmien painostusta ja huomiona haavoittuvuus. Varhaisessa vaiheessa me valmistelemme nyt tämän suuntaisia ajatuksia, kuten jo vastasin jo edellisiinkin kysymyksiin. 30 sekuntia vielä. On monia mahdollisuuksia säädellä vaihtokursseja, jos on itsenäinen ja euroalueen jäsenet eivät ole itsenäisiä, sillä niillähän on useita välineitä jo, jouduttu luovuttamaan Frankfurtiin ja korot. Se ei ole totta, että korot ovat Euroopassa yhtenevät keski- ja pitkän tähtäimen korot ovat erilaisia. Tanskassa meillä on oma valuutta ja valuuttakurssi. Jos Kreikka ei olisi niin tiukasti e, ollut sitoutunut Frankfurtin e, kantoihin, niin sillä olisi vähemmän ongelmia. Päteekö tämä? Komission jäsen, olkaa hyvä. Well, uh, honorable members. No, hyvä parlamentin jäsen, ei tietenkään. Ylipäätään rahaliiton ajatuksena on, ja kaikki tietävät varsin hyvin tämän, kun jäseneksi liittyy, rahaunioni, ettei enää voi devalvoida, koska ei ole kurssivaluutta, on yhteinen yhteisvaluutta. Sitä ei enää ole olemassa ikään kuin Kreikan valuuttana. Heillä on nyt eurovaluuttana. Yksittäiset devalvaatiot ovat täysin vastoin euro, euron ajatusta. He ovat tehneet sitä paitsi kaikkeensa, ihan kaikkeensa päästäkseen euroon. No niin, sitten siirrymme eteenpäin numero 39, 38. Herra J. Mitchellin esittämä kysymys. Komission jäsen, olkaa hyvä. Number 38. Thank you, uh, Mr. Kiitos, herra puhemies. Kriisi on osoittanut, että tarvitaan puitteet kriisin ratkaisemiseksi euroalueella. Meidän täytyy miettiä kaikkia taloudellisia ja institutionaalisia vaikutuksia, mutta se on myös aihe keskipitkän aikaväliä varten. 25. maaliskuuta hallituksen, hallitus totesivat tämänkin, että tarvittaisiin työryhmä miettimään toimenpiteitä euroaluetta varten kriisien ratkaisemiseksi ennen vuoden loppumista. Yleinen keskustelu ajatellen valuuttarahastoa liittyvät myös osatekijät, jotka ovat olennaisia tässä keskustelussa komissio samaa mieltä sikäli, että on syytä miettiä puitteita rahoitustuen antamiseksi ehtojen pohjalta niin, että voidaan kannustaa myös houkuttelevia korkoja. Tästä tarvitaan kuitenkin uusi elin miettimään ehdollisuutta. Meidän täytyy kuitenkin suunnata kaikki toimimme vakauden hyväksi. Siksi komissio miettikin, minkä tyyppisiä esityksiä voitaisiin tehdä. Se on sitoutunut totta kai terveeseen politiikkaan kaikkien jäsenvaltioiden alueella, koska se on pohjana emun toiminnalle. Komissio onkin valmistelemassa esityksiä vahvistaakseen talouspolitiikan koordinointia ja valvontaa. Se näkyy myös komission tiedonannossa liittyen EU 2020 strategiaan. Kiitos. Kiitokset. Ensinnäkin olen pahoillani komission jäsenellä, jos ehkä tässä olin hiukkasen äh, äh, tunnekuohun vallassa, koska meillä on matkavaikeuksia ja hauska päästä perheluun, ja totta kai ymmärrän, että nyt olette korvaamassa kollegaa. Kysyisin kuitenkin vielä hänen vastauksestaan mikä tästä on keskipitkä aikaväli? Jos ajatellaan ehkä komission toimikautta puolessa välin, mikä tässä hänen mielestään on se kausi, että saataisiin jonkinlaisia konkreettisempia vastauksia? Kirja Pitrova. Komission sinun hyvä. Um, you should uh, put... Teidän pitäisi esittää kysymys aikapuutteista komission jäsen Reenille, mutta kun ajatellaan meidän suosituksiamme tai mitä sopimuksia on tehty tukeaksemme varsinkin Kreikkaa yhdistämällä kahdenkeskisiä lainoja kansainvälisen valuuttarahaston tukeen, niin selvä on, että komissio on sitä mieltä, että mitä nyt on tapahtunut, niin ei sitä voida ratkaista pelkästään luomalla valuuttarahasto, koska siihen menisi paljon enemmän aikaa kuin meillä on käytössämme Kreikan kohdalla. Kyse on siis keskipitkän aikavälin hankkeesta, jolle osoitamme myötätuntoa, mutta entä sitten varsinainen aikataulu konkreettisemmin, niin esit, pyydän, että esittätte sen Olli Reenille. No niin, ja sitten seuraava kysymys on Rova Kratsan esittämä kysymys numero 39. Komission jäsen, voitte vastata. Thank you, uh, President. Kiitos, puhemies. Komissio on pitkään peräänkuuluttanut euroalueen valvonnan laajentamista. Kysymys on tärkeä. Parlamentti on tunnustanut omassa mietinnössään vuodelta 2009 liittyen julkistalouteen ja euroon. Komissio aikoo käyttää tai mittaan uusia välineitä, joita meillä on talouspolitiikan koordinoimiseksi. Meillä on uusi tiedonanto tulossa, joka hahmottelee uutta kehitystä kattavaksi, äh, kattaviksi puitteiksi. Myös 100 36 artiklan vuoksi sopimuksessa. Siellä on myös esityksen vahvistaa oikaisutoimia tai ennaltaehkäiseviä toimia kasvupaketissa niin, että voidaan paremmin ja laajemmin valvoa euroalueen sisäistä toimintaa ja omaksua toimenpiteitä kriisin ratkaisemiseksi euroalueen maissa. Mitä tulee sitten finanssipolitiikkaan, niin ennen kaikkea korostetaan kestävyyttä, koska tiedämme, mikä vaikutus kriisillä on ollut kasvupotentiaaliin tai ajatellen väestötekijöitäkin, jotka vaikuttavat, miten voidaan omaksua toimia. Kaikkea tätä täytyy vahvistaa. Me haluamme vahvistaa tätä hyvin aikoina, vahvistaa julkistaloutta hyvin aikoina, ja se täytyykin huomioida, kun tätä suunnitellaan. Ennen kaikkea täytyy keskittyä vakauteen, ja julkistalouden laatuun, mukaan lukien myös verotusmääräykset. Tässä täytyy muuttua myös tapauksiin, joissa sääntöjä jatkuvasti rikotaan. Meidän täytyy rangaistukset saada pelotte, pelot, paremman toimiviksi pelotteen kannalta. Meidän täytyy kuitenkin epätasapainoa seurata tai poikkeamia myös. Se edellyttää varsinkin euroalueen maihin koska me tiedämme, että siellä on suurempia vaikutuksia maasta toiseen. Jos ei ole kuria taloudessa tai otetaan riskejä äh, investoinneissa, voi sekin vaikuttaa koko euroalueeseen. Totta kai tarvitaan myös sitä, että huomioidaan epätasapainoa. Jos ajatellaan kriisiä edeltävää kautta, niin siellä on ollut selvää epätasapana myös esimerkiksi kotitalouksissa se, että kiinteistöjen osalta on ollut ongelmia ja se on johtanut heikkenemiseen kotitalouden kysynnässä joissakin maissa. Se on johtanut myös siihen, että vaje on lisääntynyt, eikä voimavara ole pystytty osoittamaan korjauviin toimiin tai julkistalouden tervehdyttämiseen. Saman aikaan maat ovat joutuneet törmään siihen, että kriisin alkuvaiheessa on tapahtunut supistumista taloudessa. Siksi valvonta on tärkeä. Me esitämmekin myös esityksen euroalueen valvonnasta. Puutumme epätasapainoon ja kilpailukyvyn kehittämisen tarkoituksena on saada puitteet myös siinä, että hyvissä ajoin voidaan huomata tämä, että ryhdytään oikaisemaan euroalueen epätasapainot. Kolmas elementti tässä komission esityksessä miettii myös vaihtoehtoja, jotka liittyvät siihen, että saadaan aikaan kriisin mekanismi, joka on ad hoc mekanismi, niin että voidaan antaa Kreikalle mahdollista rahoitustukia. Se on, kyllä palvelee tiettyä välitöntä tarvetta, mutta kuitenkin meidän on myös saada aikaan niin pysyvä kriisiratkaisun menetelmä, jotta voidaan antaa kannustimia tämän aktivoimiseksi. Niitä täytyy olla uskottavia ja johdonmukaisia myös sääntöjen osalta niin, että voidaan hyväksyä ylipäätään tuki euroalueen maalle, jos se on vaikeuksissa, ilman että murennetaan emun pohjaa. Ehdotukset valvonnan parantamiseksi euroalueella ovat tärkeitä ja täydentävät meidän laajempaa EU 2020 strategiaa työpaikkojen ja kasvun hyväksi. Komissio vahvistaa sen, että nämä toimivat yhdessä. Thank you very much. Now respect. Kiitoksia kovasti. Ja nyt totta kai en halunnut teitä äh, keskeyttää, vaikka tulkit menevät ihan hulluksi tämän vastauksen nopeuden takia. Mutta toivottavasti se nyt oli mahdollisimman pitkälle ymmärrettävissä. Olkaa hyvä, Rova Kratsa. Κύριε Proedre, κύριε Επίτροπε. Niin onko teillä lisäkysymys? Kiitokset puhemies, kiitos komission jäsenille tästä vastauksesta. Minä halusin vielä palata nyt tähän valvontakysymykseen ja epätasapainoasiaan. Minä halusin tämän kysymyksen kautta saada tietää juuri sen, että sen olemmeko me puhuneet ainoastaan tässä taloudellisista ongelmista vai myös sitten valvontamenetelmistä ja budjettitasapainon valvontamenetelmistä ja erilaisista tavoista ratkaista ongelmia? Olemmeko me myös sitten miettineet näitä virheitä, joita on tehty, koska nyt tässä on kaikki euroalueen puutteet ja ongelmat ja aukot tulleet selkeästi esiin tämän kriisin yhteydessä. Artikla 136 on toki tärkeä, mutta eikö tässä tarvittaisi myös poliittista tahtoa valvontaa, valvoa näitä näitä, näitä taloudellisia ongelmia. Komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, thank you. Uh. Kiitos puhemies. Ensinnäkin pyydän anteeksi tulkelta, mutta tämä nyt on poikkeuksellinen tilanne kaiken kaikkiaan. Tämä voi tulkita sittenkin, että halutaan vastata kaikille kysymyksille aika puitteissa eli 2030 mennessä. No, liittyen tähän lisäkysymykseen, Minun mielestäni pitäisi ajatella kriisin syntyä maassanne. Nimittäin nämä epätasapainot ovat syntyneet ajan myötä, varsinkin kilpailukyvyn osalta ja palkkojen osalta, koska ne menevät korkeammalle kuin kilpailukyky. Totta kai se liittyy ennen kaikkea myös kansalliseen politiikkaan. No onko sitten parempi, että meillä on se tarkempaa seurantaa, niin totta kai siksi esitämme uutta järjestelmää sitä varten. Ei pidä unohtaa sitä, että 2002 Euroopan komissio esitti, että voitaisiin lähettää tarkastajia jäsenvaltioihin lukuja tarkistamaan, mutta jäsenvaltiot eivät sitä hyväksyneet. Komissio on aina ollut tietoinen siinä, että seuranta on tärkeässä asemassa kansallisissa talousarvioissa, niin että ne noudattaisivat Euroopan talo- valuuttaunionin määräyksessä, varsinkin Kreikan osalta. Paljon kiitoksia tästä vastauksesta. De Hucht, hyvä komission jäsen. No nyt vielä sanoisin seuraava. Olli Rehn on teille paljosta velkaa, että voitte sitä keskustella seuraavaa kysymystuntia varten silloin, kun teidän vuoronne on täällä olla. No niin, hyvät jäsenet. Jos nyt ette vielä ole saaneet vastausta tähän aikapulan takia, niin kirjallisesti saatte sitten vastaukset myöhemmin. Nyt kokous keskeytetään aina yhdeksän asti.